lääkkeitä. Meillä on esi- kaksi esittelijää, edustaja Krostet ja e-, edustaja Tomacescu. Tancescu. Aloitamme Rova Krostetin puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, puhemies. Toivon, että kollegoilla on aikaa nyt tulla tänne täysistuntosaliin. Haluan aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä ja hänen tiimiä myös Andrew Kaitista, komissaria, joka on tehnyt kanssani yhteistyötä tässä asiassa. Tuhat ähm, muutosehdotusta, todella jättiläismäinen työ. Me olemme tiimityönä yhteistyöhengessä onnistuneet tässä myös kompromissihengessä, jota kovasti arvostan. Tämä oli tarpeen, kun ajateltiin, kuinka paljon tässä lainsäädännön muutoksessa on pelissä. WHO on varoittanut meille, että antibioottien väärinkäyttö ja antibioottiresistanssi uhkavat meitä. Antibioottiresistanssi aiheuttaa enemmän kuolemia vuosittain kuin syöpä. Meidän täytyy torjua antibioottiresistenssiä ja sen täytyy alkaa karjan kasvattamisesta. Me toivomme, että voimme syö, kieltää antibioottiin profilaktisen käytön tällainen mm, antibioottien käyttö täytyy rajoittaa selkeisiin tapauksiin. Tällainen antibioottien ylikäyttö on erittäin tärkeää myös ihmisten terveyden kannalta. Ja näiden toimien ansiosta toivottavasti voimme vähentää niiden antibioottien määrää, joita tällä hetkellä kuluttajalautasellekin päätyy kuitenkaan emme saa vähentää eläinlääkäreiden hoitoarsenaalia. He ovat vastuullisia ammattilaisia, joihin täytyy luottaa. He ovat parhaassa asemassa päättämään siitä, koska antibiootteja tulee käyttää ja missä olosuhteissa. Tämän mietinnön täytyy auttaa heidän työtään, eikä aiheuttaa tehdä hallaa tämän alan toimijoille, joita jo nyt sitoo tiukka ammattietiikka. Tällä hetkellä lääkkeiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Jotta voimme säilyttää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, meidän täytyy parantaa hoidon laatua ja vähentää ähm, näiden lääkkeiden äh, ylikäyttöä, ylimyyntiä markkinoilla. Siksi on tärkeää rohkaista tutkimusta ja innovaatiota tällä sektorilla, ja meidän esittelijämme on hyvin kunnianhimoinen tässä kohtaa. Hän ehdottaa, että meillä olisi tietty kaupallinen aikaraja, jotta voidaan innostaa tällä tavalla tutkimusta. Tämä liittyy erityisesti niin tämä liittyy uusiin lääkkeihin. Ja tämmöinen lääkkeiden valvonta on myös äärimmäisen tärkeä keino valvoa innovatiivisten tuotteiden myyntilupia. Me olemme komission kanssa laatineet tiettyjä menettelyitä, jotta tämä farmakovigilenssi lääkkeiden valvonta olisi joustavampaa ja demokraattisempaakin. Meillä on, me ehdotamme nopeutettua menettelyä, joka Eh, mahdollistaa sen, että uusia laboratoriolääkkeitä voidaan muun muassa eläintautien ilmetessä eh, ottaa käyttöön nopeammin. Ja lopuksi tämän eh, uuden asetuksen täytyy olla nimenomaan karjan kasvattajien hyödyttää karjan kasvattajia. Eli äh, tarkoitus ei ole mustamaalata, vaan äh, paremmin äh, suojella äh, nimenomaan kasvatuseläimiä. Ja agrivaliokunnassa ja myös karjankasvattajien äh, liitot, äh, kaikki toivovat, että tätä äh, säännöstöä voitaisiin soveltaa äh, mitä pikimiten kentällä, eikä se jäisi mm, äh, byrokratian tarvittaisiin. Eläinten terveyden hoitaminen on myös ihmisten terveyden hoitamista. Jos me taistelemme hyvin antibioottiresistenssiä vastaan, niin teemme palveluksen eläinten hyvinvoinnille ja myös kuluttajien hyvinvoinnille. Toivon, että me emme enää menetä aikaa. Euroopan parlamentti on valmis toimimaan palloa nyt neuvoston kentällä ja toivottavasti kaikki menee hyvin. Kiitos. Kiitoksia rouva esittelijälle tästä puheenvuorosta. En nyt näe paikalla edustaja Tana Cheskua. Joten annan puheenvuoron siinä tapauksessa nyt komission jäsen Andriu Kaittisille. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Onpa erittäin mukavaa, että meillä on tilaisuus keskustella nyt näistä ehdotuksista eläinlääkelainsäädännön uudistamiseksi. Uudistusten kautta pyritään saamaan käyttöön lisää eläinlääkkeitä ja samalla vahvistamaan EUn toimia mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Avain huolenaihe Euroopan parlamentilla on juuri tämä ja te tiedätte, että olen todella yhtä lailla huolissani kuin tekin. Pidän erinomaisena sitä, että Envi-valiokunta 17. helmikuuta valtavalla enemmistöllä hyväksyi mietintönsä. Ja nyt käyttäisin tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni edustaja Krostetia erinomaisesta työstä esittelijänä todella. Ja yhteistyökomission kanssa oli aivan erinomaista. Edustaja Grostet onnistui saamaan laajan tuen 39 kompromissitarkistukselleen, jotka kattoivat äh, ehdotuksen tärkeimmät kohdat. Komissio erityisesti arvostaa äh, tätä hyvin äh, rakentavaa lähestymistapaa koskien merkintöjä, ympäristöriskiarviota, vanhojen lääkkeiden harmonisointia, lääkevalvontaa ja e, lisäksi EMAa. Komissio pitää erittäin hyvänä näiden tarkistusten henkeä ja ne todella ovat meidän ehdotuksemme kanssa täysin samassa linjassa. Sitten 726 kautta 2004 asetuksen uudistaminen. Tämä on tärkeää, jotta keskitetty lupamenettelyjärjestelmä saadaan toimivaksi. Kyse on myös Lissabonin sopimuksesta ja Envi-valiokunta 17. helmikuuta hyväksyi mietinnön. Onnittelen edustaja Tana Seskua hänen tekemästään työstä esittelijänä. Äh, hänen mietintönsä sekin hyväkin valiokunnassa suurella enemmistöllä. Komissio pitää erittäin hyvänä ehdotuksia, jotka ottavat huomioon ähm, eläinlääke alan äh, erityispiirteet. Vielä korostan Euroopan parlamentin ja komission erinomaista yhteistyötä näiden kahden äh, toimenpiteen kohdalla. Ja viekäämme nyt tämä työ mahdollisimman pian päätökseensä ja olen luottavainen sen suhteen, että ensimmäisen käsittelyn sopimus on mahdollinen, se on myös toivottava ja uskon, että huominen äänestys antaa sitten neuvostolle kannustimen nopeuttaa myös omaa toimintaansa. Vahvistan vielä, että olen todella sitoutunut antibioottiresistenssin Eh, resistenssin eh, torjumiseen. Mikrobilääkeresistenssi on äärimmäisen tärkeä asia. Ja jotta eh, saamme tehtyä tätä työtä yhdessä, toivon, että kaikilla jäsenvaltioilla on oma toimintasuunnitelmansa, joka on yhteisen lähestymistapamme mukainen. Ja tulevina kuukausina tulemme perustamaan tällaisen EMA-verkoston, jossa on niin eläinlääketieteen kuin ihmislääketieteenkin edustajia, kuten myös ympäristöalan edustajia kaikista jäsenvaltioista ja komissiosta mukana. Meidän on puututtava tähän asiaan maailmanlaajuisesti myös, ja teidän ehdotuksenne antavat merkittävän panoksen, jotta tulemme onnistumaan ponnisteluissamme. Kiitän vielä parlamenttia erinomaisista ehdotuksista tällä lainsäädännön alalla ja kyllä parannusta ähm, mikrobilääkeresistenssiasiassa tarvitaan mahdollisimman pikaisesti, tarvitaan uusia toimia ja ne on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Kiitos oikein paljon ja nyt haluan mielelläni kuulla Euroopan parlamentin jäsenten kantoja. Kiitos puhemies. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen tästä puheenvuorosta. Edustaja Tänä Cescu, toinen esittelijä, puhuu seuraavaksi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin Kiitoksia paljon, puhemies. Voisin aloittaa toteamalla, että pidän erittäin hyvänä komission tekemää ehdotusta, jolla erotetaan lupamenettelyt eläinlääkkeiden osalta – ihmisten lääkkeistä, eläinten lääkkeet ja ihmisten lääkkeet erotetaan selkeästi toisistaan. Tämä on hyvä asia. Mitä tulee tähän nykyiseen asetukseen, josta nyt keskustellaan? Komission oli tarpeellista muuttaa asetusta 726 2004. Se oli tarpeen tämä muutos. Komission ehdotukseen haluttiin lisää elementtejä ja selkeyden vuoksi kaikki kappaleet, joka koskivat lupamenettelyitä, on nyt asetettu uuden asetuksen alle. Euroopan lääkevirasto on edelleenkin se toimija, joka vastaa keskitetystä lupamenettelystä, silloin kun on kyse ihmisten lääkkeistä ja myöskin eläinten lääkkeistä. Lisäksi mietintö takaa sen tosiasian, että kaikki mukautetaan varanhoitoasetukseen. Kaikki periaatteet ovat nyt kunnossa ja voimme analysoida tämän viraston talousarviota tässä valossa. Tuloksena laajasta tuesta ympäristövaliokunnassa parlamentin pitäisi päästä täysimittaisesti mukaan, kun tarkastellaan tämän viraston perimiä maksuja. Ne maksut, joita virasto perii silloin, kun se tekee työtä lääkkeiden turvallisuuden puolesta. Lääkevirasto vastaa myöskin seikkoista, jotka liittyvät lääkkeiden saatavuuteen. Lääketieteen teknologian piirissäkin täytyy parantaa tieteellisen tiedon hyväksi käyttöä ja yhteistyötä. Lääkevirasto myöskin toimittaa jäsenvaltiolle analyysejä silloin kun on kyse lääkkeistä, jotka on tarkoitettu ihmisten käyttöön. Jäsenvaltiot voivat käyttää tätä tietoa hyväkseen vapaaehtoisesti silloin, kun ne te- jäsenvaltio tekee päätöksiä, liittyvät hintoihin ja myöskin korja- korva- korvauskysymyksiin. Nämä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden kontolle. Olen itse toinen esittelijä ja haluaisin esittää esittelijä Krostettia kiittää erilaisesta yhteistyöstä olemme pystyneet parantamaan meidän lääkkeiden käyttöä ja lupamenettelyitä. Olemme parantaneet myöskin sitä tapaa, jolla eläimille lääkkeitä määrätään ja tieteellistä tutkimusta halutaan myöskin edistää tällä alalla. Haluaisimme parantaa näiden tuotteiden saatavuutta, valmisteiden saatavuutta ja haluaisimme antaa eläinlääkäreille enemmän valinnanvaraa silloin, kun on kyse lääkkeiden valinnasta. Yhdessä olemme pohtineet myöskin tiettyjä pienimuotoisia markkinoita, paremmat lupamenettelyt ja paremmat menettelyt silloinkin, on kyse vähittäismyynnistä. Halutaan varmistaa. Lääkkeitä voi myydä internetissä lukunottamatta joitakin lääkekategorioita. Tämä vastaa sitä, tapa, jolla toimitaan ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden osalta. Mitä tulee puolestaan internet-lääkemääräyksiin? On totta, että suurin osa antibiooteista, antibiooteista, antibiooteista, jotka Euroopassa käytetään, annetaan eläimille. Tätä täytyy säännellä sekä maatiloilla että kotitaloudessa antibioottien käyttöä nimittäin. Antibiootti pitäisi käyttää vasta sitten, kun tauti on todettu. Lisäksi pitää löytää muita uusia tapoja hoitaa eläimiä niin, että voidaan välttyä mikrobilääkeresistenssiltä. Kansallisten viranomaisten, potilaiden, maanviljelijöiden, eläinlääkäreiden ja kaikkien täytyy tässä puolta yhteen hiilen. Kiitos paljon. Now on behalf of Committee of Agri, uh, Mr. Selimovic. Edustaja Selimovic. Seuraavana, olkaa hyvä. President, Kiitos puhemies. Haluan kiittää edustaja Krostetia hyvästä työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä. Tosiaan tarkistuksia alun alkaen oli yli tuhat ja mm, me kunnan avulla saimme aikaan erittäin hyvän kompromissiehdotuksen. Tämä lakiehdotus tulee osoittautumaan tärkeäksi paitsi eläinten hyvinvoinnille ja lääkealalle. Se tulee myös hyödyttämään kansan terveyttä ja ympäristöä Euroopassa. Olen erityisen iloinen siitä, että olemme tiukentaneet antibioottien käyttösääntöjä me emme voi hyväksyä sitä, että antibiootteja käytetään varmuuden vuoksi ja laajamittaisesti. Eli täytyy myös äh, kaventaa äh, niiden tahojen oikeuksia, jotka antibiootteja saavat määrätä, ja myös äh, ympäristöriskit tässä yhteydessä on otettava huomioon. Tämä ehdotus ottaa nyt huomioon kuluttajien edun, se antaa teollisuudelle kannustimia valmistaa hyviä lääkkeitä ja samoin se torjuu mikrobilääkeresistenttiä ja tukee ympäristöä. Tämän lainsäädännön kautta parannamme tehokkaiden lääkkeiden saantia, lääkkeiden, jotka eivät vaaranna kansanterveyttä, eläinten terveyttä, eivätkä ympäristöämme. ALDE tukee tätä pakettia ja toivoo, että muut kollegat tekevät samoin. Kiitos oikein paljon. Thank you. Also... Kiitoksia. Valtuusvaliokunnan puolesta puhuu myöskin edustaja Chuck. Kiitoksia kovasti puhemies. Minulla on vain minuutti ja siksi puhun lääke, lääkintävirastosta. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän otti vastaan tarkistuksia meidän valiokunnastamme niin minulla oli muutamia epäilyjä komission ehdotuksen suhteen. Erityisesti tämä maksurakenne, joka virasto, jonka perusteella maksuja virastolle maksetaan, huoletti minua. Myös se tapa, jolla asiantuntijoille maksetaan. Maksujen määräytyminen komitean menettelyllä huolettaa minua. Mielestäni tässä tulisi noudattaa yhteispäätösmenettelyä parlamentin kanssa. Tämä siis Tana, Tana Cheskun mietinnöstä. Asetuksessa on joukko viittauksia eläinlääkinnällisiin tuotteisiin, ja me olemme myös pyrkineet viraston roolia selkeyttämään. Sen menettelyitä tulisi ehkäpä keskittää. Uusien toimien tulisi ottaa huomioon eläinlääketieteen erityispiirteet. Thank you. Now we start the debate. Kiitoksia. Nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä edustaja Girio, kaksi minuuttia. Si, grazie. Kiitoksia Haluaisin kiittää kollegoitani erityisesti Krostettia, jonka kanssa olemme tehneet pitkää tärkeää työtä valiokunnassa. Useita tarkistuksia on tehty, mutta toivottavasti olemme löytäneet hyvän kompromissin. Mielestäni olemme. Mielestäni meidän tulisi muistaa se, että me puhumme tässä äh, väistämättäkin uusista säännöistä, uusista säädöksistä. Jotkut saattavat ehkäpä pelätä uusia äh, sääntöjä sektorilla, joka on jo valmiiksi aika byrokraattinen. Mutta kun ajatellaan tätä työtä, niin nimenomaan olemme pyrkineet päinvastaiseen tässä on kyse uusista säännöistä, jotka halutaan testata kentällä niin, että ne eivät todellakaan aiheuta liiallista tai uutta byrokratiaa, vaan pikemminkin menevät kohti eurooppalaista harmonisaatiota. Ja tässä yhteydessä on myös ymmärrettävä, että kun me puhumme karjan kasvattajista, niin puhumme myös sellaisesta sektorista, kuten vaikkapa maitosektori. Italiassa ja muissakin maissa maitosektori on todella polvillaan. Siellä on kriisi. Ja tällä tavalla me ehkä autamme tätä sektoria, näitä sektoreita. Saamme aikaan uusia sääntöjä, jotka luovat sellaisia sääntöjä, jotka ovat tasapuoliset kaikille, ottavat huomioon eurooppalaiset realiteetit, ottavat ottavat huomioon ähm, maidon tuottajat kaikkialla Euroopassa, koska jos äh, säännöt eivät ole tasapuolisia, niin ei niitä silloin haluta kunnioittaakaan. Tällä hetkellähän esimerkiksi äh, maitosektori on hyvä esimerkki tällaisesta. Me tarvitsemme sellaisen äh, uuden säädöstön, joka on tasapuolinen ja sama kaikille. Ja ennen kaikkea tämä lähettää lähettää signaalin siitä, merkin siitä, että me haluamme tukea maataloussektoria, joka on todellakin vaikeuksissa. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Kadenbach puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, komission jäsen, tällä viikollahan olemme jo päättäneet eläinsuojelulainsäädännössä, missä oli juuri kyse siitä, että eläinten suojelu ja kansanterveys hyvien eläinten hoitokäytäntöjen käytäntöjen kautta toteutuvat. Tähän kuuluu tietenkin myös sääntöjen mukainen eläinlääkkeiden käyttö. Ja nyt tämä Kostetin ehdotus, josta olen hyvin kiitollinen, olen kiitollinen siitä, että hän on tehnyt nämä erinomaiset kompromissit, kuuluu osaksi tätä pakettia. Tässä todetaan, että eläinten terveys ja ihmisten terveys erityisesti lääkealalla kuuluvat yhteen. Luonnollisesti eläinlääkkeet ja ihmisten lääkkeet on pidettävä erillään ja ihmisille tarkoitetut lääkkeet kuuluvat vain ihmisille. Kuitenkin täytyy tukea myös innovaatioita. Tulee huolehtia siitä, että ne, jotka määräävät näitä lääkkeitä, eivät ole samalla niiden myyjiä ja ansaitse tästä tällä myynnillä. Lisäksi nettikauppa kauppa, erityisesti antibioottien nettikauppa, äh, on ollut tarpeen kieltää ja nyt se on kielletty. Tähän pakettiin sisältyy monia asioita, joista voimme olla ylpeitä. Samoin äh, saatavuus, innovaatiot ja sitten erityisesti tämä lääkemikrobiresistenssin torjuminen myös eläinlääkealalla. Olen täysin vakuuttunut näin ollen siitä, että olemme lähteneet oikealle tielle ja toivon, että äänestyksessä suuri joukko tukee tätä erinomaista ehdotusta. Kiitos paljon. Kiitos, että edustaja Piha. Kaksi minuuttia. Raport e, pani Grosset Kiitoksia. Edustaja Grostetin ja edustaja Tancheskun mietinnöt ovat erittäin tervetulleita. Ja ilmapiiri, jonka vallitessa työtä tehtiin ja kompromisseja lähdettiin, oli erittäin hyvä. Ja kun puhutaan eläinlääkkeestä, lähinnä tulee mieleen se työ ja monimutkainen prosessi, joka liittyy pelkästään siihen, että varmistetaan eläinten turvallisuus ja terveys, vaan niin ikään ihmisten terveyden suojelu, elintarvikkeiden turvallisuus ja ympäristön suojelu. Minun mielestäni juuri elintarviketurvallisuutta pitäisi pitää tärkeänä tekijänä eläinten kunnolliset toimivat lääkkeet ja ihmisten terveyden suojelu ja kuluttajien suojelu silloin, kun näitä lääkkeitä käytetään, on tarpeen varmistaa silloin, kun ihmiset ovat itse potilaina. Meidän täytyy vastustaa antibioottiresistenssiä. Lisäksi meillä täytyy olla turvallinen toimintaympäristö. Tämä kaskadimenetelmä, joka liittyy antibioottien käyttöön, kerrannaisvaikutus, jota käytöstä syntyy, täytyy voida torvia, to, torjua. Loppujen lopuksi nyt lopputulos on erittäin hyvä ja myöskin kaupalliset kysymykset on saatettu kuntoon mukaan luettuna luvan anto ja lääkkeiden jakelu ja lääkkeiden mainonta. Minun mielestäni nämä ovat erittäin tärkeitä säännöksiä. Kyse ei pelkästään eläinlääkkeistä, vaan muutenkin Tuotteiden mainostaminen internetin välityksellä on valtaisa haaste. Meidän täytyy myöskin muistaa tärkeä seikka, nimittäin tietosuojelu. Huono lainsäädäntö tietosuojan osalta saattaa estää innovaatioita, jotka ovat kipeästi tarpeen. Lääkärinä minulla on mielipide erästä seikasta. Minä en ole samaa mieltä joistakin tarkistuksista, jotka on tehty mietintöön, erityisestikin niistä, jotka viittaavat homeopaattisiin lääkkeisiin. Kyse on ideologista, ideologista joka nyt pyrkii viemään sijaa tieteelliseltä näytöltä. Homeopaattisten lääkkeiden vaikutuksesta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. En tiedä, pitäisikö tässä toimia samalla tavalla kuin ihmisten kohda. Ihmisillä on placebo-efekti, en usko, että sitä toteutuu eläimillä. Edustaja Zani haluaa esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalta. nojalla. Haluatteko hyväksyä tämän kysymyksen? Saako herra Zani esittää sen? Kyllä. Edustaja Zani, 30 sekuntia. Kiitoksia kovasti. Minä itse uskon, että ää, tämä työ on tehty erinomaisesti. Voinko esittää kysymyksen tulevaisuutta silmällä pitäen? Voisitteko te voisitteko te kuvitella, että Euroopan parlamentti kehittäisi viraston kanssa parempaa yhteistyötä ja olisi osa tästä menettelystä? No, obe instytucje na no dzisiaj, drogi kolego, są przedmiotem tej instytucji. Kiitoksia. Euroopan parlamentti ja Euroopan lääkevirasto ovat mukana menettelyssä jo nyt, joten tavallaan minä ymmärrän kyllä vaatimuksen, että pitää olla jonkinlaista yhteistä pohjaa sekä eläinten että ihmisten lääkkeelle. Monissa maissa on virasto, joka hoitaa sekä ihmisten että eläinten lääkkeet. Tosiasia on, että keskinäisvaikutus on aivan selvää samoja lääkkeitä käytetään käytännössä kummallekin, joten tämä yhteistyö on tärkeä. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan lämpimästi kiittää molempia esittelijöitämme, Tamasesko ja Krostetia. On tosiaan niin, että nämä kaksi mietintöä ja tämä lainsäädäntö äh, saavat aikaan ratkaisevaa parannusta antibioottiresistenssikysymykseen. Yhtäältä kun mietinnössä nyt puhutaan erillään eläinlääkeluvista ja ihmisten lääkkeiden luvista. Näin sopeutetaan myöskin Lissabonin sopimuksen mukaisesti yhteispäätösmenettelyn alaiseksi näitä lupamaksukysymyksiä. Ja vieläkin tärkeämpää on, tärkeämpi on tämä Krostetin mietintö eh, mm, profilaktista antibioottikäyttöä rajoitetaan ja laajamittainen antibioottien syöttäminen rehussa kielletään eh, mm, antibioottien eh, mm, syöttäminen eläimille tulee olemaan mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että lääkin määrännyt. Ja samoin tiettyjä antibiootteja käytetään vain ihmisten lääkitsemiseen, jotta resistenssiä ei pääse niin helposti syntymään. Ja jos jotakin eläinlääkettä ei yhdessä jäsenvaltiossa vaikka ole saatavilla, voi käyttää toista toisesta jäsenvaltiosta ja yksittäistapauksissa voi käyttää myös ihmislääkkeitä mutta periaatteessa täytyy tietenkin aina käyttää sitä eläinlääkettä, joka kutakin tapausta varten on olemassa. Aiempien puhujien kanssa olen samaa mieltä homeopaattisista lääkkeistä, että ne ovat luvallisia – tulevaisuudessa. Paljon voi kiistellä siitä, miten ne toimivat tai ovat toimimatta, mutta kyllä niiden tulee olla luvallisia, koska kyllä todisteita on homeopatiankin toiminnasta. Eläimiä voi täytyy hoitaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kiitos. Edustaja Kyllönen, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin lämpimät kiitokset raportööreille ja kaikille kollegoille pitkään kestäneestä hyvästä yhteistyöstä tämän asian parissa. kun puhumme eläinlääkinnästä puhumme väistämättä antibiooteista äh, ja on muistettava että tässä asiassa käsitellään myös eläinlääkintätuotteiden saatavuutta hallinnollisia kysymyksiä ja myös kilpailuun ja innovaatioihin liittyviä asioita. mietintöluonnoksessa antibioottien määräämiselle ja myymiselle on määritetty selkeät ehdot. komission alkuperäinen ehdotus olisi poistanut mahdollisuuden kansalliseen mikrobilääkkeiden käytön rajoittamiseen mikä olisi heikentänyt tilannetta esimerkiksi kotimaassani suomessa tahdon lämpimästi kiittää kaikkia toimijoita että valiokuntakäsittelyn aikana asia ratkaistiin ja meillä on mahdollisuus käyttää myös tiukempaa sääntelyä alueellamme. suomessa ja muissa pohjoismaissa eläintautien hoitoon käytettäviä antibiootteja saa vain eläinlääkärin määräyksestä ja kiitos pitkien varoaikojen ja tiukan kontrollin suomalainen liha tai maito ei pullistele antibioottijäämiä. silloin kun asiat on tehty fiksusti aiemmin niin on syytä pitää huoli että näin voidaan tehdä jatkossakin. lämmin kiitos kaikille toimijoille vielä kerran ja muistetaan että terveet hyvin hoidetut eläimet ovat kaiken lähtökohta. arvoisa Hoisin Kiitos. Minäkin haluan sydämellisesti kiittää puolestani esittelijöitä. Yhteistyö oli aivan erinomaista. Paransimme selkeästi komission ehdotusta, täytyy kyllä sanoa. Täytyy muuten myös viitata siihen, että meidän täytyy toimia. Tilanne on sellainen, että eläinten kasvatuksen alalla antibioottien käyttö on todella korkealla tasolla. Resistenssiongelma on olemassa ja 26 000 ihmistä Euroopassa menettää vuosittain henkensä antibioottiresistenssin vuoksi. Ja tässä kyllä vastuuttomuus eläinten kasvatusalalla on ollut yksi tekijä ja liiallinen antibioottien käyttö terveiden eläinten kohdalla on aivan väärä, väärä tapa toimia. Äh, ja tämä täytyy kyllä muistaa ja antibioottien käyttöä on rajoitettava. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Saman täytyy puhua näistä vara-antibiooteista, siis niistä ne kuuluvat yksinomaan ihmisille ja tätä ei saa vaarantaa. Samoin tietojen säilyttämisen suhteen täytyy olla kyllä tarkkana. Meidän täytyy kerätä tietoa ja meidän täytyy ajatella myös antibioottien valmistamisen ja käytön kohdalla ympäristövaikutuksia. Mitä homeopaattisiin lääkkeisiin tulee, niitä ei saa asetuksessa syrjiä. Ne on tunnustettava samana, samalla lailla ja siksipä 115 ja 16 tarkistukset saavat tukea, niin en halua, että homeopatia ja sen käyttö vaarantuvat. Kiitos. Thank you. Next speaker, Mr. Pedicini. Seuraavaksi edustaja Pedicini, puolitoista minuuttia. Grazie, Presidente. Considero il testo approvato in... Kiitoksia. <clears throat> niin, Tämä teksti on erinomainen teksti ja haluan kiittää Grostettia, joka on mahdollistanut sen, että kaikki ryhmät ovat voineet esittää muutosehdotuksia komission alkuperäisen ehdotukseen. valiokunnassa olemme usean otteeseen allekirjoittaneet tai alviivaneet sitä, että tässä on tarkoitus parantaa sisämarkkinoita ja kilpailukykyä ja niin edespäin, mutta me olemme myös sitä mieltä, että kun puhutaan eläinlääkkeistä, äh, niin ennen kaikkea äh, kaiken yli menee eläinten hyvinvointi ja kansanterveys on muistettava myös se, kuinka tärkeää on torjua mikrobiresistenssiä myös eläinlääkinnässä. Olemme tyytyväisiä siihen, että tarpeeton profylaksia on kielletty ja metafylaktinen käyttö ö, rajoitetaan ainoastaan sellaisiin eläimiin, jotka on, on kliinisesti todettu sairaaksi. Ö, jos haluamme tehokkaita lääkkeitä, antibiootteja, niin meidän täytyy estää farmaseut- lääketehtaiden väärinkäytöksiä. Jos yhdellä lääkkeellä on liian pitkä tekijänoikeusaika, uusia ei välttämättä haluta kehittää. Ja 80 vuotta on liian pitkä aika yhdelle lääkkeelle, yksinoikeudelle. oikeudelle se estää muun muassa geneeristen lääkkeiden pääsyn markkinoille. Olen sitä mieltä, että eläinlääkkeiden ei-saatavuudella, sillä että niitä ei saada, on kielteisiä vaikutuksia eläinten terveyteen. Dornano. Kiitos, edustaja Dornano. Puolitoista minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia, puhemies. Pitkän neuvotteluiden jälkeen joita kollegamme Francis Grostet kävi. Haluan kiittää häntä hänen työstään ja hän pyrkimyksestään konsensukseen. Keskustelemme erittäin herkästä asiasta kompromissista huolimatta. Haluaisin esittää jotakin varaumia. Ensinnäkin eläimet, jotka ovat olleet kliinisissä kokeissa ja niiden integrointi elintarvikeketjuun. Suoja-aika on myöskin merkittävä seikka riskejä täytyy voida välttää silloin, kun on kyse elintarviketurvallisuudesta kyse. Ja toisaalta eläinlääkkeiden käytössä pitäisi olla enemmän rajoituksia. Lääkkeiden myynti internetissä pelkästään reseptin pohjalta pitäisi mahdollistaa. Tämä turva toimii mahdollistaen sen, että pilarin kaksi sektoria toimivat ensinnäkin parempi terveys ja eläinlääkäreiden toiminta siten, että suojataan eläinlääkäreiden toimintaa. Tällä hetkellä Ranskassa esimerkiksi on pyritty vähentämään antibiootin käyttöä. Eläinten on erittäin tärkeä rooli tässä. Ja toisaalta eläinten kasvasu, kasvatus ja suotuisat olosuhteet, jotka estävät petoksia ja sitä, että valvontaa yritetään ohittaa. Ja myöskin se, että ammattilaiset hoitavat eläimiä pelkästään eläinlääkärellä on lupa toimia eläinlääkinnässä. Kyse on sääntelyn purusta sekä se on vaaraksi eläinlääkinnässä. Meidän täytyy jatkossakin olla erittäin valppaina ja varmistaa, että valvonta toimii. Edustaja Liise, seuraavana kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Komission jäsen, parhaat kollegat. Haluan äh, kiittää molempia esittelijöitä, erityisesti François äh, Costettia. Nostan kyllä hattua. Erittäin kattava tekninen äh, ehdotus, jonka luotsasit satamaan vaikeiden neuvotteluiden kautta. Ja Äh, nyt puhuisin tuosta mikrobilääkeresistenssistä komission ja WHOn tietojen mukaan joka vuosi 25 000 ihmistä kuolee, koska antibiootit eivät enää toimi. Mikään ei enää auta. Ja näin ollen meidän täytyy toimia myös eläinlääketieteen alalla – Paljon täällä on jo sanottu. Pyytäisin komissiota ja neuvostoa, kunhan kolmikantaneuvottelut käynnistyvät, tarkistuksia 245 ja 246 tarkastelemaan. Näissä on kyse siitä, että paitsi että puututaan antibioottien määräämiseen, tulee myöskin pohtia sitä, että jos joku viljelijä käyttää enemmän antibiootteja kuin vastaavat muut yritykset, niin tähän tulisi puuttua. Eli antibiootteja käytetään ikään kuin ennaltaehkäisevästi, mutta yhtä hyvin nämä asiat voitaisiin hoitaa mm, paremmalla eläinhygienialla muun muassa ja paremmat olosuhteet tarjoamalla. Sitten vielä sananen ihmislääketieteestä. Jos 25 000 ihmistä vuosittain menettää henkensä, täytyy tietenkin myös katsoa ihmisten hoitokäytäntöjä. Antibiootteja määrätään edelleen liikaa, sairaalahygienia on huonoa. Nythän nämä resistentit mikrobit ovat jo olemassa ja meillä ei ole niihin purevia antibiootteja. Pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota tarkistukseen 22, eli paitsi että tarvitsee kiinnittää huomiota eläinlääketieteeseen, myös ihmislääketieteeseen, pyytäisin komissiolta ehdotusta mitä pikimmin. Kiitos paljon. Madame Borzan. Kiitoksia sitten edustaja Borzan. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia arvon kollegat. Tässä asetuksessa määritetään sääntöjä eläin, lääkkeiden myy, myymiselle ja luville. On kuitenkin tärkeää, että tietyt antibiootit kielletään kokonaan eläinlääkinnässä niin, että niitä voidaan käyttää vain ihmisille. Mutta jos tässä olisi jotain järkeä, tämä, tämän säännöksen tulisi olla myös takautuvasti voimassa, eli ne antibiootit, jotka ovat jo myynnissä, tulisi voida vetää pois markkinoilta. On tärkeää, että että antibiootteja annetaan ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. Ja jotta voidaan mm, torjua väärinkäytöksiä, on tärkeää, että antibiootit poistetaan nettimyynnistä. Intensiivinen karjan kasvatus on pahentanut tilannetta. Antibiootit joutuvat ihmisten ruokaankin. Tämä ongelma on ratkaistava. Se on ollut edessämme jo jonkin aikaa ja tulevat suku polvet saattavat ihmetellä, miksi me voiton vuoksi olemme uhranneet muuten yhden maailman parhaista lääkkeistä ja lääkintäkeinoista. Kuitenkin mm, johtopäätöksenä haluan sanoa, että tämä on erinomainen mietintö ja sanomian johtamaan sekä eläinten että ihmisten parempaan terveyteen. Madam Görling. Kiitos sitten edustaja Görling, yksi minuuttia. Thank you, Madam President. Uh, much... Kiitos puhemies. Suurin osa parlamentin keskustelusta ja yhteydet kansaltakin kanssa ovat keskittyneet antibioottiresistenssiin. Voin täysin tukea esittelen omaksumalaisuustapaa, joka liittyy antibioottien ennaltaehkäisevään käyttöön. Tai tässä miettii monia muitakin asioita. Henkilökohtaisesti halusin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä siitä, siitä, että he kuuntelivat Ison-Britannian pyrkimyksiä Meillä on erittäin hyvät käytänteet, jotka liittyvät pätevien henkilöiden mahdollisuuteen vain olla an- määräämässä antibiootteja, mutta yksi koko ei aina sovi kaikille. Me täytyy muistaa, erityisesti kun otetaan huomioon yhdessä Britanniassa. Tämä on erittäin myönteinen asia, jonka voin tässä keskustelussa todeta. Kehottaisin kollegoita olemaan äänestämästä GMOita kieltävää tarkistusta. Ertaisin, että ette tue sitä, koska lääkkeet ja GMO lääkkeiden piirissä ja toisaalta GMO-kasvit ovat kaksi herässä, niitä pitäisi sekoittaa toisiinsa. tämä Häitämä, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. OECDn tietojen mukaan antibioottien käyttö tulee yhdessä sukupolvessa lisääntymään maailmanlaajuisesti 67 prosentilla. Meidän on toimittava välttämättä ja nopeasti on epäinhimillistä kompensoida eläinten järkyttäviä olosuhteita, miten niitä pidetään antibioottien käytöllä. Antibioottiresistenssiin on puututtava ja tätä varten tarvitaan muutoksia ihan niin kuin ihmislääketieteessäkin. Teknologian parantamisella esimerkiksi tuotetaan insuliinia diabetespotilaille ja GMO tietyissä rokotteissa ainut vaihtoehto. Kansanterveys ja eläinten terveys eivät saa vaarantua. Kiitos. Thank you. Mr. Viegas. Kiitoksia, edustaja Viegas. Yksi minuutti. Este regulamento contém aspectos positivos. Tässä asetuksessa on useita myönteisiä elementtejä. Siinä halutaan varmistaa se, että meillä on käytössä tehokkaita turvallisia lääkkeitä eläinlääkinnässä. Halutaan myös torjua antibioottiresistenssiä ja varmistaa se, että lääkkeitä on riittävästi saatavilla. Mutta tämä asetus menee ehkä liian pitkälle, kun se mahdollistaa sen, että monikansalliset yritykset voivat loputtomasti kerätä etuja markkinoilla. Oltaisiin voitu mennä paljon pidemmälle keskittymällä keskitettyyn lähestymistapaan niin, että olisi vältetty sellainen tilanne, jossa monikansalliset keskittyvät ainoastaan niihin markkinoihin, jotka ovat tuottoisampia. On varmistettava se, että lääkkeitä käytetään vastuullisella tavalla, se on yksi asia, mutta samalla täytyy myös puuttua niihin ongelmiin, jotka tulevat ympistä yhteistä maatalouspolitiikasta. Ne ovat huonoksi pienille tiloille. Scott Kato. Scott Kato seuraavana. Yksi minuutti. Kiitoksia. Linkki antibioottien liikakäytön välillä maatilolla ja toisaalta mikrobilääkeresistenttien bakteerien välillä on johtanut siihen, että on todettu, että kaikki turha antibioottien käyttö eläimillä vaarantaa mahdollisesti potilaiden terveyden. Huolestuneisuus, joka liittyy antibioottiresistenssin lisääntymiseen, on tärkeä asia. Euroopassa täytyy ottaa tiukat säännöt, jotka koskevat sekä ihmisille että eläimille annettavia antibiootteja. Antibiootteja voidaan maatilalla määrätä kaikille eläimille, vain mikäli yksi eläin on rikki. Tulkikorja sairas. Katsomme, että tällainen rutinomainen antibioottien käyttö pitää kieltää uusia säännöksiä. Vihreänä olemme vakuuttuneita siitä, että antibioottien käyttöä ei pidä käyttää verokana sille, että korvataan eläinten kunnollinen kohtelu. Mikäli eläimet ovat hyvin pienissä tiloissa ja stressaantuneita, silloin infektioita lisääntyvät ja eläinten hyvinvointi kärsii. Eläinten parempi kohtelu täytyy varmistaa samalla, kun varmistetaan antibioottien kysynnän aleneminen. Kiitos. Thank you, Madam Reed. One minute. Edustaja Reed, yksi minuutti. President. Puhemies, me UKIPissa katsomme, että kaikkien lääkkeiden oikea käyttö on äärimmäisen tärkeä yhdistyneessä kuningaskunnassa, erityisesti kun ajatellaan myös karjan lääkitsemistä. Tarvitaan korkeita elintarvikestandardeja, eläinterveysstandardeja, eläinten pitostandardeja. Kuitenkaan meidän ei tulisi käyttää lääkkeitä lääkkeitä kompensoimaan eläinten huonoa pitoa tai parantamaan esimerkiksi tuottavuutta. Antibiootteja tulee käyttää perustellusti vastuullisesti. Euroopan unionin nykylainsäädäntö, joka astui voimaan 2001-2004, on aiheuttanut yhdistyneessä kuningaskunnassa koko joukon ongelmia, erityisesti korkeat kustannukset hallinnollisen taakan vuoksi, johon Bryssel on pakottanut. Siksi UKIP vastustaa uusien määräysten ja sääntöjen käyttöönottoa. UKIP katsoo, että vain yhdistyneen kuningaskunnan oma hallitus voi tehdä lainsäädäntöä tällä alalla. Ja Brexitin toteuduttua juuri näin käykin. Kiitos. Sitten edustaja Kärni, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kovasti molempia esittelijöitä. Grostette, joka on tehnyt erinomaista työtä. Minä arvostan kovasti hänen mietintöään ja myös toista esittelijää haluan kiittää, koska kun me huomenna äänestämme, niin me todellakin otamme ensimmäisen askeleen kohti sitä, sen prosessin uudistamista, jolla lääkkeitä, lääkkeille annetaan myyntilupia Euroopassa. Ja tällä tavalla me myös otamme ensimmäisen askeleen kohti sitä, että toivottavasti vähennämme, lyhennämme sitä aikaa, joka kuluu uuden lääkkeen laatimisesta, keksimisestä sen pääsyn markkinoille. On tärkeää, että tällä tavalla uusien lääkkeiden saatavuus paranee, koska lääkkeet voivat olla paljon paljon tehokkaampia. Ja, ja joka tapauksessa, jos kaikissa 28 maassa lääke saadaan myyntiin yhtä aikaa, niin totta kai se on parempi asia kuin että se saataisiin vain yhdessä. Meillä on esimerkiksi yksi ö, lääke, joka on ö, esimerkiksi ö, rintasyöpälääke tai kasvainlääke ja mm, VTOlla on muitakin eh, tärkeitä lääkkeitä, eh, joiden tulisi olla saatavilla kaikkialla maailmassa, mutta niitä käytetään vain tietyissä eh, maissa ja sitten täytyy odottaa vuosi kaupalla ennen kuin niitä saadaan muissakin maissa saataville. Joten tästä täytyy päästä eroon tästä epäkohdasta. Melior, one... Edustaja Melior, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tänä päivänä meillä on edessämme erittäin tärkeä asetus. Hyvin paljon on tullut jo sanotuksi asiasta. Tärkeimmät seikat minun mielestäni ovat tässä antibiootit. En halua toistaa kaikkea. Selkeästi todettuna antibiootit eivät ole mikään Äh, korvike kunnollisen eläinten hoidolle. Ja tämä täytyy täysin selkeästi kirjata myöskin mustana valkoisen. Tästä täytyy pitää kiinni. Vara-antibiootit, tämä sanokin jo osoittaa, että kyse on vara-antibiooteista. Nämä täytyy jättää pelkästään ihmisten käyttöön varalle. Asetuksessa on myöskin laaja säännöstö, joka liittyy valvontaan. Kaikki jäsenvaltiota halutaan sellaisen tilanteeseen, että antibioottien käyttöä valvotaan. Kumpaakin esittelijä haluaisin lämpimästi kiittää ja onnitella ympäristövaikutuksetkin silloin, kun on kyse antibioottien valmistam- valmistamisesta ja markkinatuomisesta, tuomisesta on saatu otettua huomioon tässä mietinnössä. Ja tarkastella mitä ympäristövaikutusta tällä kaikilla on ja kuinka tähän suhtautua. Kiitoksia paljon jälleen kerran teille. Uskon, että nyt olemme yhdessä ottaneet tärkeän askeleen eteenpäin, kun on kyse eläinten lääkinnästä. Kiitos, Mr. Belder. One minute. Edustaja Belder, yksi minuutti. Ja, mevrouw de voorzitter. Kiitos puhemies. ecr varjo esittää esittelijänä maatalousvaliokunnassa pidän äärimmäisen tärkeänä tätä eläinlääkealoitetta. Kyse on lainsäädäntöpuitteiden kehittämisestä uusille eläinlääkkeille ja niiden käyttöönoton tukemiselle. Ja tähän kuuluu tietenkin myös tietosuoja. Ja Hallinnollisen taakan keventäminen on hyvin tärkeää. On hyvä, että yritykset nyt saavat mahdollisen käyttää hajautettua markkinointilupaa keskitetyn järjestelmän kautta. Ja antibioottien käyttö vastuullisella tavalla on yhteinen vastuumme ja olen tyytyväinen siihen, että tämä sana yhteinen on otettu mukaan tekstiin. Joissain jäsenvaltioissa on jo vähennetty antibioottien käyttöä ja tämä täytyy tunnustaa, kun uusia tavoitteita asetetaan. Näin saamme aikaan toimivia, hyviä lopputulemia. Kiitoksia. Federle, yksi minuutti. Eh, fru talman. Suuret kiitokset eh, puhemies. Tällä kyllä otetaan nyt tärkeitä askeleita taistelussa, jota monet olemme käyneet jo pitkään. Marit Paulsen, liberaali Ruotsissa ja Karli Ulsson ähm, Ruotsin keskustapuolueessa alkoivat käydä tätä keskustelua ja taistelua jo 90-luvulla. Kun puhutaan eurooppalaisesta lisäarvosta, niin lähes kaikki täällä nyt kehuvat kilvan sitä, miten tärkeää on toimia yhdessä, jotta saamme säilytettyä tärkeimmän välineen, joka meillä on terveyden suojelemisessa, eli antibiootit, toimivina. Antibiootithan mahdollistavat esimerkiksi sen, että keuhkokuume ei ole kuolemantuomio ja äh, leikkaukset ovat mahdollisia antibioottien äh, ansiosta. Ja ei saa käydä niin, että antibioottien käyttö äh, eläinten kasvatuksessa vaarantaa ihmisten henkeä. Joten tämä on äärimmäisen tärkeää niin eläimille kuin ihmisille. Kiitos oikein paljon edustaja Kroste tekemästänne työstä. Erinomainen lopputulos. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Lins, puolitoista minuuttia. <clears throat> Komission jäsen, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Ensin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää Francis Grostetia. Hän teki erinomaista työtä. Mietintö on oikein hyvä. Arvon kollegat, tehokkaat lääkkeet eläimiä varten tarvitaan. Antibioottiresistenssi on ongelma. Nämä kaksi tärkeää tavoitetta tässä mietinnössä. Tekstissä, tekst, tekstin avulla toivottavasti kumpikin se sanoitua kuntoon. Te, kehitystä, innovaatioita täytyy edistää ja antibioottien käyttöä merkittävästi rajoittaa. Ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö pitää saada mahdollisimman minimi matalalle tasolle ja rutinomainen antibioottien käyttö pitäisi kerta kaiken kieltää. Ja vara-antibioottien suhteen komission pitäisi laatia luettelo kun kyse kotieläin taloudesta, silloin voidaan ottaa myöskin täydentäviä vaihtoehtoisia hoitoja käyttöön. Esimerkiksi homeopaattiset lääkkeet voivat näyttää merkittävää roolia, toisin kuin ECRn kollega totesi. Taistelussa antibioottien käytön lisäämistä vastaan ja antibioottiresistenttiä vastaan homeopatia on hyvä vaihtoehto. Tästä syystä minun mielestäni pitäisi näiden homeopatisten lääkkeiden lupa menetelmät varmistaa. Ja myöskin kun on kyse lääkerehoista, tämänkin osalta pitäisi saada hyvä kokonaisvaltainen paketti aikaan. Pidän erittäin hyvänä nyt sitä, että tässä on onnistuttu. Uskon, että eläinlääkäreiden rooli ja vastuu tulevat tässä korostumaan erityisesti. Kiitos. Thank you, Madam Gülteland. Rova Gülteland, yksi minuutti Kiitos puhemies. Lisääntynyt äh, antibioottiresistenssi yhteiskunnassamme on valtava ongelma, josta on puhuttu tähän mennessä aivan liian vähän. Siksipä tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan. Infektiot, jotka äh, johtuvat resistenteistä bakteereista, ovat yhä vaikeammin äh, hoidettavissa ja tämä näkyy jo tänä päivänä esimerkiksi keskoset ja vanhukset saattavat joutua tilanteeseen, jossa heitä ei pystytä auttamaan. Nyt EU tarvitsee kovat selkeät säännöt, jotta antibioottiresistenssiä niin eläinten kuin ihmistenkin kohdalla saadaan torjuttua. Eurooppa tarvitsee selkeät säännöt, ennaltaehkäisevää turhaa antibioottien käyttöä ei voi sallia ja luonnollisesti vain sairaita eläimiä on lääkittävä kun tarve vaatii. Näin ollen äh, huomenna äänestettävä lainsäädäntö on erittäin tärkeää ja profilaktinen ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö on kerta kaikkiaan lopetettava. Kiitos. Kiitos edustaja Ajuso, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen. Minäkin haluan luonnollisesti onnitella ystävääni Rova ja Hänellä oli valtava määrä tarkistuksia, mutta hänen toimintansa ansiosta ja kompromissialukkuutensa ansiosta on saatu aikaan erinomainen lopputulos. Ja tässä asetuksessa tehdään ero erilaisten hoitomuotien välillä. Ennaltaehkäisevä sekä parantava ja hallintoa tulee keventää, mutta samalla on säilytettävä laatu, takuut ja myöskin oikeanlainen tiedottaminen lääkkeistä. Kun puhutaan eläinlääkkeiden saatavuudesta, niin tämä asia on äärimmäisen tärkeä ja on löydettävä ratkaisuja tiettyjä eläimiä ajatellen ja tiettyjä tauteja ajatellen. Luonnollisesti meidän on tuettava innovaatioita ja kannustettava innovaatioihin. Samoin on äärimmäisen tärkeää, että tätä ehdotusta on muutettu niin, että eläinlääkärit voivat käyttää myös sellaisia lääkkeitä, jotka eivät kuulu valmistajan suosituksiin. Tarvitaan selkeää selkeät lääkemääräykset ja kyllä ihan Eh, viimeisessä hädässä, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, myös ihmislääkkeitä voidaan eläimiin käyttää, mutta vain erittäin rajoitetusti ja tästä päättää eläinlääkäri asiantuntija. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Charles Mose, yksi minuutti. Tack för det. Øh, tack till Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä tuen täysin palkein tätä tekstiä, josta äänestetään huomenna, joka koskee eläin, eläinten lääkkeitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me vakavasti puutumme antimikrobiresistenssiin EU:ssa ja on tärkeää, että näin teemme, koska 25 000 ihmistä kuolee vuosittain resistenttien bakteerien vuoksi, koska hoitoa ei löydy. Ja Tähän syynä on muun muassa antibioottien liiallinen käyttö maataloudessa. Eli nyt tässä on otettu askel oikeaan suuntaan. Meidän täytyy kieltää profylaktinen käyttö. Ei terveille eläimille pidä antaa antibiootteja ainoastaan sairaille. Ja mielestäni meidän tulisi jopa kieltää tiettyjen lääkkeiden määrääminen. No tällä kertaa emme siinä onnistunut, mutta kyllä meidän täytyy myös sairaalabakteeria ruveta torjumaan. Kiitos sitten edustaja Vanden Kendelaare. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen kollegaa, että haluaisin kiittää esittelijän erinomaisesta työstään. Tärkeää on se, että että mietinnön myönteinen lääkintä markkinoiden sääntely astuu askeleen eteenpäin parempaan suuntaan. Minun mielestäni toimet liittyvät lähinnä taistelun antibioottiresistenttiä vastaan laimittainen antibioottien käyttö myöskin ennaltaehkäisevästi terveillä eläimillä johtaa yhä suurempaan antibakteeriresistenssiin ja tämä vähentää antibioottien vaikutusta. Uuden, uusien antibioottien kehittäminen eteni vain onnahdelleen, joten tämä on huolestuttavaa. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että antibioottien käyttöä täytyy vähentää, mutta ei täysin kieltää, niin kuin kollegat ovat esittäneet. Tämä menisi liian pitkälle minun mielestäni. Varovainen ja vastuuntuntoinen antibioottien käyttö on tarpeellista jatkossakin. Mietinnössä on juuri tämä lähestymistapa. Rutinomainen ennaltaehkäisä antibioottien käyttö halutaan rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi. Tämä on hieno asia, koska tällä tavalla ikävät tilanteet voidaan välttää esimerkiksi se, että vastasyntyneillä porsailla on jo antibioottiresistenssiä bakteereja. Täysimittainen kielto, kun on kyse ennaltaehkäisestä käytöstä, ei kuitenkaan toteuttamaan järkevää eläinten leikkausten yhteydessä ja niiden, niitä ennen ja niiden jälkeen täytyy voida antaa antibiootteja ennaltaehkäisesti, koska tällä voidaan vähentää eläinten kärsimystä. Luettelo poikkeuksista laaditaan Euroopan lääkevirastossa. Juuri tämä on hyvä valinta, koska tällä voidaan varmistaa, että luettelo laaditaan siten, että nojaudutaan tieteelliseen näyttöön. Kiitos. Thank you very much. Next. Kiitoksia paljon seuraavaksi Rova Aguilera Garcia. Kiitos, puhemies. Minäkin äh, yhdyn näihin kiitoksiin esittelijälle mm, ja äh, rouva grossette on tehnyt erinomaista työtä myös Tanasescu. Mielestäni he ovat tehneet äh, valtavan työn ottaen huomioon, kuinka hankala ja hyvin teknisen kokonaisuuden. Itse Olen maatalousvaliokunnassa ollut valmistelijana vastaavissa kysymyksissä ja tunnenkin asian aika hyvin ja haluan todella kiittää teitä teidän tekemästänne työstä, joka on huomattavasti eh, helpottanut myös meidän työtämme. Näin helpotetaan nämä eh, myös eläinlääkkeiden hallintoa. Itse asiassa ensi viikolla toimitetaan äänestys maatalousvaliokunnassa. Ja kun ajatellaan näitä hankaluuksia löytää soveltuvia eläinlääkkeitä tietyissä tapauksissa, niin ja ympäristövaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä ja parantanut komission alkuperäistä ehdotusta. Kiitos paljon. Thank you. Now we move to catch the eye procedure. Nyt siirrymme miettimään puhujalistaa. Edustaja Riis ensimmäisenä. Entä? Bueno, la resistencia antimicrobiana es un problema. Kiitoksia. Antibioottiresistenssi on vakava kansanterveysongelma Euroopan unionissa. Meidän täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta voimme taistella sitä vastaan. Meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot sen torjumiseksi. Haluaisin onnitella esittelijää siitä, että hän on ollut tässä kunnianhimoisempi kuin komissio hän on mietinnössään omaksunut tämän lähestymistavan ja käyttänyt tilaisuutta hyväkseen tarttuakseen tähän asiaan. Tämä on suuri askel eteenpäin, kun me pyrimme taistelemaan tätä ongelmaa vastaan, joka on antibioottiresistenssi. Yli 20 000 ihmistä Euroopassa kuolee vuosittain juuri tähän. Ja tämä tuo valtaisia kustannuksia myöskin, kun tarkastellaan kansan terveysalan toimijoita. Joka vuosi kustannukset ovat suuret. Meidän täytyy tehdä työtä tämän puolesta. Tie on vielä pitkä ja kivinen. Nyt ollaan menossa kuitenkin oikeaan suuntaan. Haluaisin yhtyä kollegoihin, jotka ovat onnittelijat esittelijä. Kiitos paljon. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Rivasi. Euh, Kiitoksia puhemies. Haluan onnitella Grostettia, joka on tehnyt erinomaista työtä. Hän on ollut erittäin avoin on tärkeää, että antibioottiresistenssiä voidaan rajoittaa, koska se on johtanut siihen, että erilaiset bakteerit ovat yhä resistentimpiä. Internetmyyntiä tulisi rajoittaa, eläinlääkinnässä käytettäviä antibiootteja tulisi rajoittaa ja niin katsottu metafylaktinen käyttö tulisi rajoittaa vain siihen, kun eläin on oikeasti sairas. Haluaisin vielä korostaa seuraavia seikkoja. On tärkeää saada vaihtoehtoja antibiooteille, jotta voidaan ja, ja siksi tuenkin Martin Ostrihin ää, muutosehdotusta, joka koskee homeopatiaa. On myös parannettava tutkimusta, joka koskee sitä, kuinka bakteeri, bakteerifaagit voivat tuhota tiettyjä muita bakteereja, kuten salmonella bakteereita. Ja esimerkiksi ö, akvakulttuurissa, kalojen kasvatuksessa antibiootteja käytetään aivan liikaa. Mr. Caputo. Grazie, presidente. Kiitoksia. Kun ajatellaan eläinlääketiedettä koskevia asetuksia, niin me tarvitsemme paremmat asetukset, jotta voimme pitää huolen siitä, että sisämarkkinat voivat no, toimia paremmin, jotta antibioottiresistenssi vähenee ja jotta saadaan paremman, paremmin kannustimia tutkimukselle. perusongelma selvästikin on antibioottiresistenssi jäsenvaltioiden tulee ottaa huomioon komission suuntaviivat, jotka koskevat tätä ongelmaa. On selvää, että lannistetaan turhanaikaista antibioottien, antibioottien käyttöä ja profylaktista käyttöä. Antibiootteja tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen. On tärkeää, että internetmyyntiä rajoitetaan Samanaikaisesti kuitenkin eläinlääkäreillä tulee olla riittävät mm, edellytykset kirjoittaa antibiootteja tarpeeseen. Kiitos. Thank you, Mr. Marias. Kiitoksia ja Marias. Kiitos puhemies. Nyt keskustelemme eläinlääkkeiden lupamenettelyistä ja markkinoille saattamisesta kun ajatellaan tai puhutaan eläinlääkkeistä, niin vastaavien sääntöjen tulee määritellä niiden käyttöjä kuin ihmistenkin lääkkeiden. Mutta eläinten tilanne on usein erilainen, on erilaisia eläinlajeja ja tämä on hajauttanut markkinoita ja vaikeuttanut investointeja. Lääkelupien myöntämisen on tapahduttava keskitetysti ja kun puhutaan eläinlääkärien toiminnasta, niin täytyy muistaa, että eri eläimet tarvitsevat hyvin erilaisia lääkkeitä. ei tätä voi verrata ihmisten, ihmisille annettaviin lääkkeisiin. Ja eh, eläimille annettavat lääkkeet eivät saa vaarantaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Ja antibioottien suhteen on oltava hyvin, hyvin tarkkana. Ja lopuksi Buchner. Kiitos puhemies. Olen erittäin kiitollinen siitä, että nyt saadaan asetus, joka puuttuu antibioottiresistenssiin. Muistuttaisin, että Saksassa noin 88 prosenttia kalkkunan lihasta, jota kaupoissa myydään, on antibioottiresistentti antimikrobien valtaamaa. Miten ihmeessä tästä voidaan äh, äh, huolehtia, kun puhutaan valtavista tiloista, joissa äh, esimerkiksi jättikanaloista, joissa voi olla 200 000 kanaa, niissä tarvitaan toiminnan ylläpitämiseksi antibiootteja. Tämä asetus on erittäin hyvä. Älkäämme sen jälkeen kuitenkaan nojautuko taaksepäin tyytyväisenä, vaan muistakaamme, että tulee olemaan kova taistelu puolustaa tätä asetusta ja todella huolehtia sen täytäntöönpanosta. Kiitos. Tähän päättyy menettelemään puhelistaan nyt. Komission jäsen Andriy Kaitti sai puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, madam. Kiitoksia, rouva puhemies, arvon jäsenet. Te kuulitte jo, mitkä komission tarkoitusperät ovat uuden asetuksen osalta, joka liittyy eläinlääkkeisiin. Kuuntelin myöskin parlamentin näkemyksiä suurella mielenkiinnolla. On tärkeää, oli tärkeää päästä sopimuksen uusista säännöistä, jotta voidaan parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta. Ja vielä kiireellisempää on puhuttu niihin riskeihin, jotka koituvat kansanterveydellä silloin, kun mikrobilääkkeitä käytetään eläinten lääkinnässä hyväksi. Komissio pitää hyvänä niitä säännöksiä, jotka liittyvät antibioottiresistenssiin. Suurin osa niistä huomioista tai tarkistuksista, jotka on tehty tämän osalta, ovat tervetulleita. Ja ennaltaehkäisevä käyttö ja metafilaktinen terapeuttinen käyttö makrobien mikrobilääkkeiden osalta, silloin kun käsit, hoidetaan vain yhtä ainoa eläintä, ja tämä täytyy sanoa vain silloin, kun on kyse sairaasta eläimestä, kriisistä sairaasta eläimestä, ja vain silloin, kun eläinlääkäri on sitä mieltä. Ja eläimet täytyy tunnistaa, jotka, eläimet, jotka ovat vaarassa, suuressa vaarassa saada tämän tartunnan. Vain silloin tämä pitää sallia. Keskustelta käytiin myöskin kolmikantaneuvotteluissa tästä samaisesta asiasta. Tietystikin jotkut mainitsivat erittäin tärkeän seikan, joka liittyy innovaatioihin uuden innovatiivisten hoitomuotojen käyttö on äärimmäisen tärkeää meille kaikille. Innovaatioita, eläinlääkkeiden saatavuus, taistelu, antibioottiresistenssiä vastaan ja kansanterveyden suojelu eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin innovaatiot ovat tärkein väline, kun halutaan varmistaa kansanterveyden suojelu. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy niin ikään keskustella yksityiskohtaisesti muista muistakin seikoista mukaan ehdotuksesta kerätä, kerätä tietoa maanviljelijöiden tasolta, maatiloilta. Tätä asiaa täytyy pohtia. Ilmo, tätä, tämä toisaalta niin, että liiallista hallinnollista taakkaa ei tästä koidu. Uskon, että hyvän työn pohjalta, että Euroopan parlamentti on tehnyt, me pystymme täysin pääsemään näihin tavoitteisiin lähitulevaisuudessa. Haluaisin jälleen kerran kiittää Rova Krostettia ja edustaja Tänä Cheskua aivan erinomaisesta työstä. Nyt on tullut neuvoston aika toimia. Neuvoston täytyy noudattaa Euroopan parlamentin hyvää esimerkkiä nopeuttaa työtä, jota se tekee ehdotuksen suhteen jotta ensimmäisessä käsittelyssä vielä päästään sopun asiasta. Minä luotan tässä, tai te voitte tässä luottaa täysin komission tukeen, kun te pyritte neuvoston kanssa sopua niin pian kuin vain mahdollista. Kiitos paljon. Commissioner, no. Kiitos paljon komission jäsenelle. Nyt puheenvuoron saavat vielä esittelijätä Rova Krostet. Olkaa hyvä. Haluan kiittää teitä puhemies Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tänä iltana keskustelun aikana, ja haluan kiittää heitä heidän tuestaan. Ja haluaisin sanoa, että ö, kaiken kaikkiaan täällä ollaan tyytyväisiä mietinnön sisältöön, mutta minun on sanottava, että tämä on todellakin tiimityön, ryhmätyön tulosta. Tämä ei ole vain minun mietintöni, tämä on parlamentin mietintö ja siksi minä haluan erityisesti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat osallistuneet useisiin kokouksiin. Meillä on ollut monimutkaisia, hankalia asioita keskusteltavina. On, otettava, on ollut otettava huomioon jäsenvaltioiden omintakeisuudet ja niin edespäin. Mutta lopulta meidän yhteinen punainen viivamme on ollut tämä mm, antibioottiresistenssin torjuminen osaaminen, se on erittäin tärkeää, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös tukea innovaatiota, koska meiltä puuttuu lääkkeitä, lääkkeitä, jotka on tarkoitettu eläimille. Ja siksi meidän täytyy jatkuvasti taukoamatta löytää tasapainoa antibioottiresistenssin torjumisen ja innovaation tukemisen välillä niin, että voimme myös tukea liikesalaisuuksia, mutta Mm, olipa kyse sitten vähäisemmistä tai pienemmistä lajeista tai sellaisista erityisistä lajikkeista, kuten vaikkapa mehiläiset, meidän täytyy suojella kaikkia laje, eläinlajeja. Ja toki me tarvitsemme muitakin lääkkeitä kuin lääkkeitä ja psykotrooppisia aineita meidän, me, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki se, mikä on tärkeää tässä asiassa tämän eläinlääkkeitä koskevan asetuksen puitteissa. Ja me olemme ottaneet huomioon kyllä tämän ympäristövaikutusanalyysin. Ja jos nyt haluan tässä lopuksi vielä välittää viestin, niin vetoan teihin kaikkiin nyt. Se on tämä. Me tarvitsemme hyvän enemmistön tämän mietinnön taakse, koska sillä tavalla voimme painostaa neuvostoa, jotta mahdollisimman vähän aikaa menee haaskoon ennen kuin aloitamme neuvottelut neuvoston kanssa, koska pelkään, että neuvosto vähän viittaa kintaalla tälle asiolle eikä välitä. Se olisi erittäin vakavaa, koska tässä on kyse eläinten terveydestä, ihmisten terveydestä, joten kiitän vielä kaikkia teitä, jos te tuette tätä mietintöä. Jos te tuette tätä täysin palkeen, niin voimme painostaa neuvostoa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Grostet. Kiitoksia paljon, Rova Grostet. Viimeisenä puhujana tässä keskustelussa on edustaja Tana Cesku, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin aloittaa onnittelemalla edustaja Grostettia ja kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita ylipäätään erinomaisesta yhteistyöstä. Haluan korostaa, että näiden kahden mietinnön avulla saadaan aikaan selkeämpää eläinlääkealan lainsäädäntöä, näin luodaan paremmat olosuhteet ja myös paremmat mahdollisuudet uusien eläinlääkkeiden kehittämiselle. Huominen äänestys on merkittävä askel kohti eläinten hyvinvoinnin parantamista, mutta se on myös merkittävä askel antibioottiresistenssin torjumisessa. Toivottavasti saan tukenne huomenna. Kiitos. The joint Yhteiskeskustelu päättyy. Tähän me toimitamme äänestyksen huomispäivänä.